colleagues, may I ask you to start with the test? Kollegat, ensin koeäänestys. Äänestys alkaa. The test is favor, yes? <laughs> One EPP too many. Kansanpuolelta, kansanpuolelta yksi ääni liikaa. Now is fine. No nyt on kaikki kunnossa. Puuttuko joltakulta vielä äänestyskortti vai onko kaikilla kortti mukana? Kaikilla on siis. Siis kansanpuolelta edelleen yksi liikaa. Edelleen yksi liikaa kansanpuolueelta. Koordinaattorit, tehkää asialle jotain. Vieläkin kansanpuolelta yksi ääni liikaa. Can we go? You want to start? the vote? Yeah. yeah. Close. Can we go? Um, okay, dear colleagues. No niin, hyvät kollegat. Sihteeristö, jonka käsissä me olemme, niin kuin aina, on pyytänyt minua nyt hoitamaan tämän äänestyksen. Kyseessähän on Bayetin ja Regnerin mietintö ja aloitamme tarkistuksella 35 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Can I Yes, it's Niin, siis anteeksi, tämä on hyväksytty. Tarkistus 36 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 37 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 110 puolesta vastaan tyhjää. No sanoisinpa, että tämä on hylätty, mutta tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on päättynyt. Tämä on hylätty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 131 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 161 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. 161 on se, mikä tarkistetaan koneäänestyksenä. Jälleen kerran kansanpuolesta liikaa. Selvä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 162 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 163 puolesta. Vastaan. Tyhjää Tarkistetaan. Äänestys alkaa. 163. Äänestys päättyy. Hylätty. 164 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 165 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Kyllä, voimme tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 206 puolesta. 206 puolesta vastaan tyhjää. Eli 206 äänestys alkaa. 206. Se on yhteensopiva. sopiva. Eli 206 äänestys alkaa. Demarilta yksi ääni liikaa. No niin. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 207 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan 207. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompro... Ah, Rosati. Mr. Chairman, uh... Puheenjohtaja, työjärjestyspuheenvuoro. Meillä on kaksi vaihtoehtoista kompromissia. Kompromissi D, jonka, äh, jonka esittäjät ovat jättäneet ja sitten kolmalta ryhmältä tullut kompromissi sääntöjen mukaan. Meidän täytyisi äänestää näistä kompromisseista äh, siinä kohdin, missä ne poikkeavat alkuperäisestä tekstistä. Mielestäni ALDE-ryhmän kompromissi menee pidemmälle kahdestakin syystä. Ensinnäkin aikaraja, mm, mitä tähän lausekkeeseen tulee. Tässä ei ole siis mitään aikarajoitusta, mutta sitten esittelyllä puhutaan rajallisesta ajasta, mitä poikkeuksiin siis tulee. Ja sitten toinen liittyy komission rooliin Alden kompromissi menee pidemmälle. Tässä annetaan enemmän valtaa komissiolle. Eli tästä syystä minä ehdottaisin, että me äänestämme ensin Alden kompromissista. Thank you, Evelyn Regner. Kiitos sitten Evelyn Regner. Oh, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. En ole samaa mieltä tästä asiasta työjärjestyksen mukaan täytyisi äänestää siitä kompromissista ensin, mikä menee kaikkein pisimmälle. Niin siis toistan vielä. No muuten käytän englantia kyllä, sekin sopii. <laughs> This is okay. No niin. Niin, en ole samaa mieltä tästä asiasta. Työjärjestyksen mukaan se kompromissi, mikä menee pisimmälle, on se, josta pitäisi äänestää ensin. Ja mm, siinä tilanteessa, että nyt jotakin ongelmia olisi, niin tässä voitaisiin sitten oikeudellista yksiköltä kysyä kantaa. Kiitoksia. Puhuin tästä tilanteesta. Tämä on aika nolo tilanne, koska me ilmeisesti olemme nyt eri kannoilla tässä me puheenjohtajat. Olen samaa yksikköni kanssa, joka katsoo, että kompromissi d pitää äänestää ensin, koska se on pidemmälle erkaantunut komission tekstistä. Ja syynä on se, että tämä kattaisi kolmannet maat, ja se on kaikkein suurin muutos, jota parlamentti halusi, eli kompromissi d katetaan kolmannet maat, ja silloin siellä on vähemmän poikkeuksia kuin tässä vaihtoehdossa. Eli jos on kompromissi Dn alaisuudessa, niin silloin on rajattomat, rajattomasti poikkeuksia ja sitten tässä vaihtoehdossa on vain kahden vuoden poikkeus. Eli yritykset, joita tämä kompromissi koskee, siis Dn alaisuudessa ollaan etään kauempana komission ehdotuksesta ja sitten vaihtoehtoisessa d olla lähempänä komission ehdotusta, koska on enemmän tapauksia, joissa tämmöisten pätee. Eli minun mielestäni Tästä pitäisi ensin äänestää tästä Dstä. Ja on nyt erittäin ikävää, että joudumme tästä äänestämään, ellei tämä toinen puheenjohtaja tässä vieressäni ole kanssani samaa mieltä, mutta tiedän, että niin ei ole. Eli meidän pitää nyt jättää tekniset asiat teknisiksi ja sitten voimme poliittisesti äänestää tästä työjärjestyksen tulkinnasta, mutta se ei ole mikään hyvä ennakkotapaus koska tässä nyt sitten vähemmistöoikeuksista tehdään enemmistöäänestyskysymys ja todellakin nyt korostaisin Svobodan kanssa, että meidän täytyy nyt noudattaa parlamentin yksikön tulkintaa, eli meidän ei pidä tehdä tätä poliittisesti tätä tulkintaa, vaan ainoastaan teknisesti. Uh, not to prolong the... Uh, Tässä, jotta emme nyt pitkitä tätä, niin olen samaa mieltä Raguotierin kanssa siitä, että että äänestämme siitä, että äänestämmekö d ensin ja D2 sitten vai toisin päin, koska emme ole samaa mieltä Joten nyt äänestys on oikeastaan ainoa ratkaisu minun mielestäni. So I think we could vote to the following. Eli Siis joku, jos joku ei halua salaista äänestystä, kuten olen kuullut, että ne saattaa käydä, muuten äänestämme ihan julkisesti, mutta Vihreät plussa on se teksti, joka on tässä äänestyslistalla ja punainen on sitten se vaihtoehto, jota Rosati ehdotti. Eli plussa on siis tämä äänestys, joka on äänestyslistalla, ja jos äänestätte miinusta, niin se on sitten se vaihtoehto. Me olemme tästä nyt eri mieltä ja järjestämme nyt tämän äänestyksen, joka on kyllä erittäin ikävää, koska mielestäni meidän pitäisi toimia niin kuin yksiköt ovat ehdokkaneet. Eli Eli julkinen äänestys ilmeisesti kukaan ei pyydä salaista äänestystä. Eli äänestys alkaa. We close the vote. Yes, we... No niin, eli järjestys pysyy samana, eli ensin äänestämme alkuperäisestä. So, compromise D. Eli kompromissi D, äänet puolesta, vastaan, tarkistetaan. Then we go to, to 201. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja sitten äänestämme vaihtoehtoisesta kompromissi Dstä. Äänet puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa. Hook, hook, sorry, is a plus? It has been adopted. Is adopted. Hyväksytty. Eli sitten tarkistus 221. Äänet puolesta vastaan. Tarkistetaan 221. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kaksi kolme nolla puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. yksi puolesta vastaan. Tarkistetaan 231 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 232 puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa. Eli äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi E. Kompromissi E puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 7. Close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. 238 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 239 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 240 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 241 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, kyllä. Kaksi, neljä, yksi. Ja neljä, kaksi. Ne ovat identtiset. Äänestys päättyy. Hylätty. kaksi neljä kolme puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 244 puolesta, vastaan, tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. 2, 4, 5 ja 31 ja 28 puolesta. 28 siis kolmas puolesta vastaan tyhjää hylätty. 246 ja 247 ja 248. Ei, anteeksi, anteeksi. Siis kaksi vain. 246 ja 247 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 248 Kyllä. Tarkistetaan 246 ja 247. Äänestys päättyy. Hylätty. Kaksi neljä kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty tarkistetaan. Selvä, selvä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 9 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ei, tämähän oli ihan täysin selvä. 259 puolesta vastaan tyhjää hylätty 260 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa tarkistetaan. Ensimmäinen osa Tämä on hyväksytty. Pahoittelut. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 261 tarkistetaan. Hyväksytty. Anteeksi, nostakaapa kädet. 261 puolesta vastaan. Niin, voisimmeko toistaa tämän 261 puolesta? Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kaksi kuusi kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 263 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yes. Amendment 34. Tarkistus 34 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 266, ei anteeksi, 267 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, no, 271 ja 272 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 38 puolesta vastaan. Tarkistetaan 38. Äänestys alkaa. Yksi EPP-läinen liikaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus yksi puolesta vastaan. Tarkistetaan. Ykkönen. Äänestys alkaa. Anteeksi, anteeksi, tein virheen. Ykkösestä ei pitänytkään äänestää, vaan meidän olisi pitänyt siirtyä tarkistukseen 39. Eli tarkistus 39 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Sorry. Monet ovat nyt täällä äänestäneet vähän liikaakin. Ilmeisesti minäkin. Vote is closed. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. No, tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjää. Ilmeisesti sama enemmistö hyväksytty. Sitten 41 puolesta vastaan Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty kahdella äänellä. 42 puolesta vastaan tyhjää. Eli hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 47 äänestys alkaa. Vote is close, Adopt. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää. Sanoisin, että hyväksytty 49 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 50 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 51 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 52 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 53 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 53 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Joten siirrymme. Niin, mutta täällä lukee 54. Tämä on virhe. Vähän epäloogista. No sitten 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Tarkistus 55. Äänestys alkaa. Disclose. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 58 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 58 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 56 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 61 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 62 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 63 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan, äänestys alkaa. Luulen, että se oli hylätty, mutta tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyvä, että tarkistettiin. 64 puolesta vastaan Tarkistetaan. 64 äänestys alkaa. Yksi EPP-läinen taas liikaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 75 puolesta vastaan. Hylätty ehkä, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan todennäköisesti hylätty. Aika tiukka tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistus 80. Äänestys päättyy. Hylätty. TV2 puolesta vastaan. Tarkistetaan. DV2 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty hylätty yhdellä äänellä. 81 puolesta vastaan. Tyhjää. Todennäköisesti hylätty, mutta tarkistetaan. Äänestys päättyy. Tasapeli, joten hylätty. No niin, 82 Hyvä, että tarkistettiin. 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV4 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan DV4, äänestys alkaa. what 4, yes. Deve... TV4, kyllä. Äänestys päättyy. Tasapeli jälleen hylätty. 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 5 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Viitonen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Jälleen sama tilanne, hylätty. DV5 puolesta vastaan. Tarkistetaan DV5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Taas tasapeli hylätty. DV6 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Ymmärrätte varmasti, että täytyy tarkistaa, kun on näin tiukka tilanne, vaikka onkin samat enemmistöt, se on. Tämä oli DV6, eikö niin? No sitten 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 98, haluatteko tarkistaa 97? Selvä, totta kai. Äänestys alkaa tarkistus 97. Äänestys päättyy. Hylätty. 98 puolesta vastaan. Tarkistetaan 98. 98 tarkistusäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. Kompromissi L puolesta vastaan. Tarkistetaan. Kyllä se varmasti meni läpi, mutta tarkistetaan. Kompromissi L. Hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjään. Tarkistetaan. Taisi olla hylätty, mutta Äänestys päättyy. Hylätty kyllä. Tarkistus kuusi puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 106 puolesta vastaan. Tarkistetaan 106. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 107 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 108 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten komission ehdotus muutettuna nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten lähdetään siitä, että ryhdytäänkö neuvotteluihin neuvoston kanssa. Anteeksi. Ai niin, aivan. 38 puolesta ja 9 vastaan. Pahoittelen, eikö se näkynyt tuolla? Pahoittelen. No niin, sitten se, että aloitetaanko neuvottelut neuvoston kanssa. Tähän tarvitaan siis määrä enemmistö. Groups are thinking. Ryhmät pohtivat. Kyllä, määrä enemmistö. No, annetaan tässä pari sekuntia pohdinta-aikaa. Niin, olkaa kärsivällisiä. Ai, eli siis sinun täytyy lähteä täysistuntoon. No sitten sinun täytyy äänestää vastaan tai tyhjää. Niin. Niin no eikö esittelijät voi tässä sanoa, mitä he haluavat sitten? Confirm, monsieur président. Niin puheenjohtaja voin vahvistaa, että juurin edustaja ja minä me haluamme mennä täysistuntoon. Yes. So in any case we have to... No joka tapauksessa meidän täytyy äänestää tästä, joten äänestys alkaa. S ja Dltä yksi liikaa. Vieläkin. Edelleen. Koittakaa nyt. No, minä itse sitten poistan täältä ääneni. No niin, äänestys päättyy. Tasapeli. Mutta määrä enemmistö olisi vaadittu joka tapauksessa. Ai anteeksi, anteeksi, olen väärässä. No, mutta joka tapauksessa menemme nyt täysistuntoon. The mem- so, is a qualified majority. majority. Olin oikeassa tämän määräenemmistön suhteen. Kyllä, kyllä. Me emme nyt siis saavuttaneet määräenemmistöä. Yeah, one second. I'm, checking one thing. Vielä sekunti. Puheenjohtajat, haluaisin vain kertoa teille, että ENF-ryhmä aikoo esittää vähemmistölausunnon tästä aiheesta. Uh, Antakaa minun nyt puhua, eli tässä oli määrä enemmistö, eli siis jäsenten määrä enemmistöä varittiin, eli Tästä oltiin nyt kaukana. Halusin vain selittää, mitä tässä tapahtui. No niin, kyllä nyt teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Niin, kiitoksia puheenjohtajat. Eli halusin vain korostaa, että ENF-ryhmä aikoo esittää vähemmistölausunnon tähän tekstiin. So, thank you for this information. Kiitos tästä tiedosta.